Hyvät kollegat, pyydän istuutumaan. Aloitamme kokouksen. Tämä on lyhyt kokous. Aika on vain näihin äänestysvalintoihin, jotka tehdään, ja pyydän teitä istuutumaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki varsinaiset varajäsenet oikeusasioiden valiokuntaa. Minä olen Josef Saajer. Minä olen puheenjohtajana siksi, että artikla 14 mukaan kun edellinen puheenjohtaja tai muut varapuheenjohtajat ole paikalla, se henkilö, joka on pidemmän aikaa ollut jäsen, on puheenjohtajana, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. Tästä syystä tämä on nyt minun tehtäväni. Minä olen ollut pisimmän aikaa tässä valiokunnassa jäsenenä, tässä parlamentissa. Ja huomaatte, että ei tarvitse olla kovinkaan vanha voidakseen olla – puheenjohtajana, vanhimpana jäsenenä tässä valiokunnassa, koska tätä valintaa ei tehdä iän mukaan, vaan sen mukaan, miten pitkää on ollut täällä valmiitessa jäsenä. Vaikka minulla on pitkä parta, niin ei se kuitenkaan merkitse sitä, että olen kovin vanha. Julistan siis kokouksen avatuksi ja haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että tämän kokouksen tarkoituksena on saada valittua puheenjohtajista valita siis puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa 213 artiklan mukaan työjärjestyksessä. Järjestys tänään on seuraava. Ensin me valitsemme puheenjohtajan, sen jälkeen varapuheenjohtajat kunkin vuorollaan ja siinä tapauksessa, e, että tässä on paikalla siis jäseniltä ja Kaikilla pitää olla mukana äänestyskortit. Tätä kautta voidaan nopeuttaa menettelyä. Jos teillä ei ole äänestyskorttia mukana, voitte pyytää sitä hyvin pikaisesti. Muuten joudumme tekemään äänestyksen, käyttää äänestyslippuja, ja sitä varmaan kukaan ei halua, koska se veisi pitemmän aikaa, vaikka äänestyksiä ei olekaan näin monta. Muistuttaisin, että otitte esille äänestyskortit, minä itsekin otan sen esille, täytyy kaivaa se esille. This is... This is it. So English. Tässä se on. Näin olen nyt esimerkkinä kaikille kollegoille. Ja nyt niin. I'm very sorry, but uh, I... Olen hyvin pahoillani, mutta olin tuossa edellisessä valiokunta... Uh, kokouksessa tässä salissa ja jätin korttino tuonne laitteeseen ja se ei ole enää sieltä. Voitte pitää avustajan hakemaan sen, sen voi saada 10 minuutissa aika parempi odottaa teitä, kun ei odottaa sitä, että käytetään äänestysppuja, koska se tulisi huomattavasti mutkikkaampaa. Jos on mahdollista, niin pyydän hakemaan tuon äänestyskortin. Tätä. Jollakulla muulla, tätä tämä siis koskee kaikkia. Nyt varjaiset, jotka osallistuvat äänestykseen, ovat seuraavat. Evelyn Gebhardt, joka korvaa Kati Pirin, joka on täysjäsen. Evelyn Gebhardt on varajäsen. Tässä valiokunnassa olemme olleet yhdessä aika pitkään, joten hänkin voisi olla puheenjohtajana, mutta erona on se, että hän on aikaan ollut vain varajäsen eikä varsinainen jäsen, kuten minä. Toinen henkilö, joka täällä edustaa jotakuta toista, korvaa toisen, on Andrea Karuppo, joka korvaa Gilbert Golarin, Golardin, joka on täysjäsen. No niin. Nyt jos tapahtuu muita muutoksia tältä osin, niin poliisiryhmä tulee ilmoittaa sitä minulle ennen kuin äänestys avataan. Tilapäisenä puheenjohtajana johdan kokousta vain puheenjohtaja valittaessa. Sen jälkeen puheenjohtaja ottaa tehtävän hoitaaksensa ja hoitaa johtaa kokousta, kun valitaan varapuheenjohtajat. Onko kommentteja? Ei. No niin. Siirrymme puheenjohtajan vaaliin oikeusasioiden valiokunnasta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että on uutisia, joita kiertää tässä talossa, että 40 vuotta vanha menettely, joka perustuu poliittisen ryhmien sopimukseen – että sitä eivät kaikki ole noudattaneet ja tämä aiheuttaa hyvin erityisen tilanteen meille. Selvästikään tällä juridisesti ei ole vaikutusta asioihin, mutta haluaisin pyytää oikeus, asioiden valiokunta, joka puolustaa laillisuutta ja oikeusvaltioperiaatteita tässä talossa, että se noudattaisi vanhoja perinteitä jotka perustuvat oikeusvaltion periaatteeseen, jotka ovat vanhat perinteet, joita valiokunnilla on, ja jotka koskevat valiokunnista vielä vaaleja, jotka tavallisesti perustuvat poliisirimien välisiin sopimuksiin. Jos tämä sopimus ei toimi, sillä on ennennäkemättömiä seurauksia tulevaisuutta varten. Me emme, tämä talo on 40 vuotta toiminut tämän järjestelmän mukaisesti. Minulla ei ole mitään oikeuskeinoja tässä, mutta haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että meillä on vastuuta. No niin, siirrymme puheenjohtajan valintaan. Nyt on paikalla, meidän valiokunnassa on paikalla päätösvaltainen määrä jäseniä. Tässä valiokunnassa se on seitsemän, eli yksi neljäsosa jäsenistä, joten voimme äänestää. Ja nyt pyytäisin kollegoilta, keitä on ehdokkaana puheenjohtajiksi. Haluaako joku tehdä esityksen puheenjohtajaksi? No one so far. Eikö kenelläkään? Herra Le Breton. Oui, donc, euh, debate. Sinun mukaan asiasta käydä keskustelua eikä esitä kommentteja ehdokkaista. Minä siis sain vain nyt nämä ehdotuksen, eikä ole mitään mahdollisuutta, joten kaikella kunnioituksella me täytyy keskeyttää teidät. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, on... Kiitos oikein paljon. Renew Europein nimestä haluaisin uh, Rova Lucy Netsingan asettaa ehdolle puheenjohtajaksi. Anyone? Kiitos. Onko muita ehdokkuuksia? Siinä tapauksessa, että on kaksi ehdokasta, meidän täytyy äänestää salaisella äänestyksellä. Ja haluaisin nyt pyytää ehdokkailta sanoa, ovatko he suostuneet ehdokkaiksi, mutta herra Bretonin tapauksessa näyttäisi olevan selvää. Mutta haluan julistaa myöskin vastauksen kyllä tai ei kyllä siis. Ja Kysy myöskin toiselta ehdokkaalta, Netsinkalta, kyllä, hänkin vastasi kyllä. Ja oletteko te täyttäneet ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista ja myöskin asiakirja koskee asianmukaista käyttäytymistä? Olen nähnyt, että käyttäydytte täysin asianmukaisesti tässä huoneessa, mutta kuitenkaan tämä ei nyt ole välttämättä juuri sitovaa. Ja kumpikin ehdokas on varsinainen jäsenvaliokunnassa, on tar- asia, joka on tarkistettu ja ehdot on nimitetty menet vi- asianmukaisen sääntöjen mukaisesti työjärjestyksessä, joten tässä vaiheessa meillä on siis kaksi pätevää ehdotusta. Muita ei ole. Nyt haluaisin muistuttaa Uh, I would like to remind... Haluaisin muistuttaa, että jokainen jäsen, joka osallistuu äänestykseen, hänellä vain yksi ääni. Jansapuolella on kuusi ääntä, sosiaalistilla viisi, Renew Europeilla on neljä, vihreillä kaksi, IDllä on kaksi, ECRllä on kaksi, GUE NLGllä on yksi ääni ja sitoutumattomilla on kolme ääntä. Do you have the card? Onko teillä kortti? Hyvä. No niin, menestystä sitten vain. Ei mitään muutoksia. Jos ei tapahtu muutoksia pärjäisten osalta, mikä olisi muuttunut tilannetta siitä, me ilmoitin kokouksen alussa, eli edustaja Gebhardt on paikan päällä, joten tämä tapahtuu asianmukaisesti, kuten jo ilmoitin alussa. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että ehdottomalla enemmistöllä valittu edustaja voittaa. Tämä ottaa huomioon äänet, jotka annettu ehdokkaan puolesta. Voitte äänestää vain yhden tai toisen asiakkaan puolesta. Vihreä nappula. Minä nyt sanon, että vielä toisella kierroksella ehdokkaan voittaa se, joka saa suurimman määrän ääniä. Kysymys sitä, että äänestään siis ehdokkaan puolesta. Sanon tämän siltä varalta, että ne, jotka haluavat äänestää herra Le Bretonia, heidän pitää painaa vihreää nappia. Ja ne, jotka haluavat äänestää rouva Netsingaa, heidän täytyy painaa punaista nappia. Muistutan siitä, että tyhjäänestämistä ei huomio, kun lasketaan enemmistöä. Haluan muistuttaa myös siitä, että jos teette virheen, voitte muuttaa tätä äänestystä käytännöstä painamalla asianmukaista napulaa niin siinä aikana, kun äänestys on auki, sekä kun äänestys on päättynyt, korjaus ei enää ole mahdollinen. Jos kaikki ovat nyt valmiita, julistan äänestyksen avatuksi. Two more. Kaksi. So I close the vote. Päättyy. Kuusi ääntä. 23 ääntä annettu kaiken. Kaikkiaan kuusi herralle Le Bretonille ja 15 edustaja Netsengalle. Näin Näin eh, edustaja Nitsinka on saanut ehdottoman enemmistön äänistä ja äänestys on eh, näin saatu tulokseen. Onnitellut valinnastanne ja annan teille nyt puheenjohtajan tehtävän. Thank you very much, colleagues. I am grateful for your support. Kiitos hyvät kollegat, kiitoksia tuestanne ja yritän voivani palvella tätä valiokuntaa mahdollisimman hyvin toivottavasti seuraavan viiden vuoden ajan. No niin, nyt menemme sitten seuraaviin vaaleihin. Valaamme, valitsemme varapuheenjohtajat. Meidän on valittava neljä varapuheenjohtajaa. Äänestämme niistä er-, erikseen. Ensimmäiseksi ensimmäinen varapuheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että meidän on kunnioitettava parlamentin moninaisuutta puheenjohtajistossa. Puheenjohtajisto ei voi, saa olla pelkästään naisia tai miehiä, eivätkä varapuheenjohtajat saa olla kaikki samasta jäsenvaltiosta. Onko meillä ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Ensimmäinen varapuheenjohtaja, ehdokkuuksia. Yes, I would like to uh, nominate my... Do we have any other nomination? Kiitos. Onko meillä muita eh, nimityksiä? Edustaja Lebreton. Au nom du pluralisme. Okay, uh, so we will have... Uh... Selvä. Eli meillä on koneäänestys ensimmäisestä eh, varapuheenjohtajasta. Joten vihreä nappi on herra Lagodinskille ja punainen nappi on herra Lebretonille ääni. Ja äänestys alkaa. One more to vote. Vielä yksi ääni puuttuu. And we, have closed the vote. Nyt päätämme äänestyksen. Joten herra Lagodinski on valittu ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelut. And we will now move to the Seuraavaksi valitsemme toisen varapuheenjohtajan. Onko meillä eh, ehdotuksia toiseksi varapuheenjohtajaksi? Edustaja Voss. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin toiseksi varapuheenjohtajaksi esittää Marion Valsmania. Thank you. Do I have any... Kiitoksia. Onko äh, muita nimityksiä? Edustaja Lebreton. J'ai de la suite dans les... Thank you. We will therefore have an Kiitoksia. Meillä on siksi koneäänestys. Vihreä on rouva Valsmanille ääni ja punainen on ääni herra Lebretonille. Äänestys alkaa. And we will close the vote. Äänestys päättyy. Ja edustaja Walsman on valittu. Onnittelut! And now we move to the... Ja seuraavaksi valitsemme neljännen varapuheenjohtajan, anteeksi, kolmannen varapuheenjohtajan e, nimityksiä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Do I have any other nomination? Kiitoksia. Onko muita nimityksiä? Edustaja Le Breton. Kiitos. Je vais tenter ma chance. Um, can I just check that, um, Mr. Voimmeko tarkistaa, että herra Garcia del Blanco suostuu ehdokkuuteensa? Kyllä. Kiitos. Sitten meillä on koneäänestys. Vihreä nappi on herra Garcia del Blancolle ääni ja punainen on herra Lebretonille ääni. Now I've opened the vote. Um, apologies, um, green for Mr. Garth. Pahoinen vihreä uh, on ääni herra Le Garcia del Blancolle ja punainen on ääniherra Le Bretonille. Kaksi puuttuu vielä. Selvä. Äänestys päättyy. Ja edustaja Garcia del Blanco on valittu kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelut. And we will now move. Ja nyt nimitämme neljännen varapuheenjohtajan. Onko ehdotuksia? Olkaa hyvä. Joo. Do I have any other nominations? Kiitos. Onko muita nimityksiä? Ei tällä kertaa. Olkaa hyvä. Continue in the spirit of the... Jatkaisimme samassa hengessä kuin muitakin varapuheenjohtajia valittu äänestettiin. Niin pyytäisin tässäkin yhteydessä nyt salaista lippuäänestystä. Tarvitaan viittä jäsentä, jotka pyytävät salaista lippuäänestystä. Meillä on viisi jäsentä, joten järjestämme salaisen äänestyksen. So could I just check again that we have Mr. Stankanelli's... Voinko vielä varmistaa, että herra Stankanelli on hyväksynyt ehdokkuutensa, kyllä. Ja tässä tapauksessa, koska meillä on vain yksi ehdokas, ei ole värejä, vain vihreä tarkoittaa puolesta e, ja punainen vastaan. Eli vihreän napilla puolesta, punaisella vastaan. Äänestys alkaa. and we'll now close, close the vote. Thank you. Ja äänestys päättyy. And Mr. Stankinelli is duly elected. Ja herra Stankanelli on valittu neljänneksi varapuheenjohtajaksi. So I would like to give my congratulations. Haluaisin onnitella kaikkia varapuheenjohtajia. Kiitoksia oikein paljon. Onko mitään puheenjohtajan ilmoituksia? joten seuraava kokous on 24. heinäkuuta. Kiitos oikein paljon ja kokous päättyy.